Kiitos puhemies. Niin, vihdoinkin ollaan nyt tässä pisteessä. Vapaakauppasopimus EUn ja Singaporen välillä, sen valmistuminen on kestänyt yli 10 vuotta ja nyt sitten viimeisten mutkien jälkeen ollaan loppusuoralla. Haluaisin aluksi kiittää Singaporen hallitusta kärsivällisyydestä ja erityisesti suurlähettilästä hyvästä yhteistyöstä ja haluaisin kiittää komission jäsentä ja kaupan alan pääosastoa ja tässä asiassa, jota varmasti tämä parlamentti voi tukea. Ja haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä oikein hyvästä yhteistyöstä. Jos vielä epäilette tätä asiaa, niin kysyn, että mitä tässä on, josta, josta ei pitäisi. Olemme tehneet vapaakauppasopimukset Japanin ja Kanadan kanssa ja se lähettää viestin siitä, että EU on sitoutunut sääntöperustaiseen kauppajärjestelmään, kun taas Donald Trump halutta, haluaa rakentaa muureja valtioiden välille. Me haluamme vapaata, oikeudenmukaista kauppaa. Singapore on turvasatama EUn investoinneille ja se on tärkeä markkina-alue EUlle. Se on sitoutunut oikeusvaltio periaatteeseen ja sillä on maailman korkein bruttokansantuote henkeä kohden ja yli 10 000 EU-yrityksellä on siellä toimipiste. Ja nyt tällä vapaakauppasopimuksella nämä yritykset pystyvät laajentamaan toimintaansa ja pääsemme käsiksi myös julkisiin hankintoihin Singaporessa. Singapore on siis itsessään jo tärkeä, mutta tämä on nyt strategisesti myös hyvin tärkeä asia, kun EU pyrkii kohti Kaakkois-Aasian aluetta, ASEAN aluetta. Se on eräs maailman kaikkein nopeimmin kasvavista alueista. Singapore on siellä tärkeä keskus, jonka kautta menee suuri osa EUn viennistä tuolle alueelle. Ja kun nyt Tyynemeren kauppasopimus on jo olemassa, jos me emme tee mitään, jäämme näistä maista jälkeen. Eli talousmielessä, kauppamielessä tämä on win-win tilanne kauppaan liittyvien etujen lisäksi väittäisin, että tämä sopimus myös heijastelee EUn arvoja ja tämänkin parlamentin puolustamia kantoja, joita on ilmennetty monissa päätöslauselmissa. Esimerkiksi tässä sopimuksessa ei estetä, äh, ei estetä harkintaperiaatteen käyttämistä. Voimme käyttää positiivista listaa palveluissa se on aina ollut tärkeä asia tälle parlamentille. Ja tuonnin täytyy kunnioittaa EUn standardeja. Tähän kuuluu myös ympäristöön liittyviä standardeja liittyen kalakantoihin ja metsiin. Ja myös monenvälisiin sopimuksiin täytyy sitoutua muun muassa Pariisin sopimukseen. Ja erityisesti on hyvä, että Singapore aikoo nyt panna käytäntöön TST-kappaleen ja sitoutua kolmeen on tärkeään perussopimukseen, yleissopimukseen. Ja he ovat tosissaan tässä. Singapore on jo aloittanut neuvottelut äh, työmarkkinaosapuolten kanssa ja on perustanut ministerien välisen työryhmän äh, nähdäkseen, kuinka, kuinka voivat äh, muuttaa kansallista lainsäädäntöä, jotta se noudattaa näitä ILOn yleissopimuksia. No sitten tekstiin. Minusta tämä investointisopimus on edistyksellisin, josta olemme neuvotelleet, ja sen, sen tulisi olla mallina tuleville sopimuksille. Ja kiitokset komission jäsenelle ja hänen tiimilleen. Olette kuunnelleet parlamentin kantoja varsin huolellisesti, erityisesti mitä tulee tähän riitojen ratkaisujärjestelmään. Tässä on tulossa myös investointituomioistuin, pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin ja on määritetty myös, minkälaisia näiden jäsenten tässä tuomioistuimessa tulee olla. Ja tällä mennään kohti monenvälistä investointituomioistuinjärjestelmää. Ja kannattaa myös mainita, että tällä korvataan nyt nykyiset 13 olemassa olevaa investointisopimusta, joita jäsenvaltioilla Singaporen kanssa on. Ja lopuksi haluaisin todeta, että tällä sopimuksella on yksi suuri heikkous, ja siihen tulisi puuttua tulevissa investointisuojasopimuksissa se ei aseta mitään vaatimuksia näille sijoittajille. Tällä varoituksella olen iloinen voidessani suositella näiden sopimusten hyväksymistä parlamentille. Kiitoksia. Nyt pyytäisin. Olemme 15 minuuttia aikataulusta jäljessä, eli pitäkää kiinni puheenjohtajanne. Meidän pitäisi päättää tämä keskustelu ennen puolta yötä. Ja tästä syystä emme voi nyt hyväksyä sinisiä kortteja. Ja sitten toinen esittelijä, Lopez Isturis Vaith, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä Singaporin suurlähettilän kanssa, joka on ollut suureksi avuksi tämän asian työstämisessä. Hän on ollut todella hyvin informoitunut ja tarjonnut meille informaatiota Singaporesta. Jo 15 vuotta sitten Euroopan neuvosto hyväksyi neuvottelumandaatin Euroopan, äh, Singaporin kanssa ja nyt sitten päästään tämän prosessin loppuun. Meidän äänestyksellämme ja hyväksynnällämme sopimus ja sijoitussopimukset ja kumppanuussopimus voidaan hyväksyä ja annamme vahvan viestin Euroopan unionin sitoutumisesta kansainväliseen yhteistyöhön ja monenväliseen yhteistyöhön. Maailmassa, jossa kansainvälinen yhteistyö on vaakalaudalla, mutta Euroopan unioni on siinä vakaana ja haluaa seurata seurata valitsemansa linjaa. Tällä sopimuksella institutionalisoidaan sopimuksia, joita on luotu kymmenien vuosien aikana ja meillä on poliittiset historialliset eh, pitkät suhteet. Kaksi kahdenvälisessä sopimuksessa vahvistetaan Euroopan unionin ja Singaporen välistä yhteistyötä. Tärkeätä, tai pyrimme tekemään yhteistyötä monilla eri aloilla, oikeus, alalla, ilmastonmuutosalalla, kaupan alalla ja niin edespäin. Muistutan, kuinka tärkeää strategisesti Singapore on. Se on äärimmäisen tärkeä koko Aasian tyynemmenen alueen vakauden kannalta ja se on myöskin Euroopalle ja Euroopan yrityksille ja eurooppalaisille tärkeä. Singapore on portti Aasiaan ja alusta eurooppalaisille yrityksille ja reitti Kiinaan ja Intian ja Japaniin. Ja se antaa mahdollisuuksia investoihin ja tarjoaa investoijille varmuutta, turvallisuutta. Ja tässä yhteistyösopimuksessa sen puitteissa luomme myöskin tällaisen sekakomitean, joka tekee päivittäin työtä varmistaakseen yhteistyön tavoitteet. Olemme etuoikeutetussa asemassa esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä, teknologisessa, tieteellisessä yhteistyössä, energiasektorilla, ympäristösektorilla, luonnonvarasektorilla ja liikenteessä, meri, erityisesti meri- ja ilmakuljetuksissa. Olemme tärkeissä teemoissa, kuten informaatioteknologiassa ja myöskin yhteiskunnallisissa asioissa tärkeässä asemassa. Yritykset menettävät miljoonia euroja informaatiohyökkäysten kohtaan, seurauksena ja sen takia pystymme tekemään sopimuksen puitteissa yhteistyötä. Myöskin käytämme olemassa olevia kulttuuriyhteistyöpuitteistoja, esimerkiksi Erasmus Mundi ja muita, monia muita, ja pyrimme luomaan työtä ja toimintamahdollisuuksia nuorisollemme myöskin Aasian työmarkkinoilla. Haluan alleviivata, kuinka tärkeä tämä sopimus on myöskin maailmanlaajuiselle turvallisuudelle, ter- terrorismin vastaiselle taistelulle. Me luomme yhteyksiä eri puolille maailmaa ja vaihdamme tietoja, jotta voisimme ehkäistä terroristihyökkäyksiä niiden alkulähteillä. Tämä avaa ikkunan kaikille eurooppalaisille yrityksille, jotta ne voisivat luoda kauppasuhteita ei pelkästään Singaporin kanssa, vaan myöskin muiden Aasian maiden kanssa yli kymmenellä tuhannella Euroopan unionin yrityksellä on toimisto Singaporissa ja sitä käytetään, niitä käytetään koko Aasian Tyynemeren alueen palvelemiseksi. Eurooppalaiset yritykset saavat oikeusvarmuutta suhteissaan Singaporin kanssa ja on varmaa, että investoinnit ja kasvu jatkuvat sitä myöten. Tällä tavalla yritykset voivat kehitellä ideoitaan ja kokeilla ja panna täytäntöön ideoitaan vapaasti ja turvallisesti ja luoda uusia työpaikkoja myös. Ja haluan myöskin korostaa sitä, että ilmastonmuutos on tärkeä aihe. Singaporin geopoliittinen asema on sellainen, että sillä on mahdollisuus vastata luonnonkatastrofeihin ja muihin hätätilanteisiin. Ja tällä tavalla pystymme tekemään yhteistyötä myöskin ilmastonmuutospolitiikan alalla, kun tuomme mukaan osaamisemme sillä alalla. Ja vielä viimeiseksi haluaisin kiittää kaikesta tästä työstä, mitä varjoesittelijät ovat tehneet tämän mietinnön aikaansaamiseksi. Ja olen varma, että huomenna voimme suurella enemmistöllä hyväksyä tämän yhteistyö puitteiston Singaporen kanssa. Tämä on uskomattoman tärkeä eh, ponnistus meille kaikille. Se antaa takuut ja varmuuden myöskin tuleville suhteillemme Singaporen kanssa. Kiitoksia. Ja muistuttaisin, että te puhutte yhdellä äänellä. Ja sitten komissiosta edustat Malmström, olkaa hyvä. Members. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijöitä Martinia ja lopet Isturis Whitea erittäin hyvästä työstä, jota olette tehneet tästä pitkästä matkasta, jota olemme käyneet yhdessä. Kaupan ja investoinnin edut näkyvät erittäin hyvin Singaporessa. Se on avoin globalisaatio. Se on kaupunkivaltio, jossa ei ole luonnonvaroja, mutta se on yksi maailman rikkaimmista valtioista – ja sen kansalaiset myöskin ovat vauraita. Singapore on erinomainen esimerkki siitä, miten kauppa, investoinnit, kestävä kehitys voivat ja niiden pitää kulkea käsi kädessä. Ja tämä avoimuus on auttanut myöskin EUta. Olemme olleet läheisiä kumppaneita jo vuosikymmeniä ja EU ja Singapore ovat solmineet kolme sopimusta, joista tänään puhutaan ja joista äänestätte huomenna. Uusi kumppanuus- ja yhteistyösopimus EUn ja Singaporen välillä luo pohjan poliittisille yhteistyölle kumppaneiden välillä, mutta meillä on myöskin läheiset investointisuhteet. Singapore tällä hetkellä on Kaakkois-Asian suurin kumppanimme ja 20 suurimman kauppakumppanin joukossa – ja kymmenen suurimman joukossa, mitä tulee suoriin investointeihin. Ja kun ajatellaan investointeja EUn ja Singaporen välillä, niin tällä tavalla voimme edelleen kehittää näitä vahvoja suhteita. Sopimuksessa on paljon etuja. Tullimaksuja poistetaan, muita kuin tulliesteitä esimerkiksi elektroniikan autojen osalta, niitä poistetaan. Palveluiden saatavuus julkiset hankinnat, kaikki nämä paranevat. Ja kaikki tämä luo mahdollisuuksia yrityksille ja yksilöille kummallakin puolella. Sopimuksessa on myöskin osio, joka liittyy kestävän kehitykseen. siellä on velvoitteita liittyen kansainvälisiin perusyleisopimuksiin ja ympäristöoikeuteen. Se koskee esimerkiksi ekomerkintöjä, yritysvastuuta ja EU- ja Singaporella kansalaisjärjestöillä on suuri rooli, kun varmistetaan, että näitä periaatteita toteutetaan käytännössä. Ja sitten ILOn perussopimusten noudattaminen on myöskin keskeinen kysymys ja meidän täytyy jatkaa ponnisteluita tässä suhteessa. Ja Singaporen viranomaiset ovat olleet hyvin sitoutuneita ja ovat valmistelleet näiden kestävyyssitoumusten toteuttamista. Kauppasopimukseen liittyy myöskin investointisuojasopimus, jossa on uudistettu investointisuojajärjestelmä, joka on kehitetty EU-tasolla. Ja Euroopan parlamentti on pyytänyt tätä ja ollut mukana muokkaamassa sitä ja haluan kiittää teitä siitä. Tällä tavalla voidaan puuttua epäselviin sääntöihin, valitusmahdollisuuksien puuttumiseen ja vastuu kysymyksiin, jotka liittyvät kahdenvälisiin investointeihin, joita meillä tällä hetkellä on. Eli neuvottelumandaatin pohjalta komissio on antanut luvan sopimukselle, joka tiukentaa investointisuojaa, jotta voidaan välttää väärinkäytöksiä. Ja sopimus suojaa hallituksen oikeuksia tehdä uusia lakeja, suojella kansanterveyttä, ympäristöä ja muita etuja ja meillä on myöskin täysin avoin investointijärjestelmä ja julkisasiamiehen lausunto Kanadan osalta katsoi, että se on täysin EUn perustamissopimusten mukainen. Ja näin voimme siirtyä kohti monenvälisiä investointijärjestelmiä, jotka saattavat kattaa kaikki 3000 investointisopimusta maailmassa tällä hetkellä. Ja tämä saattaa olla keskeinen, kun tulevaisuudessa kehitetään investointipolitiikkaa ja ehkä voidaan ottaa mukaan myöskin investoijien velvollisuudet. Eli nämä kauppa- ja kumppanuussopimukset Singaporen kanssa ovat huippumoderneja, mitä tulee kauppa- ja investointisuhteisiin. Ja Singapore on myöskin kaakkois erittäin voimakas valtio, ja siinäkin mielessä tämä on tärkeä sopimus, kun ajatellaan muita aasialaisia kumppaneita. Ja sitten vielä lopuksi. Tämä on tietysti askelma kohti poliittista ja taloudellista yhteistyötä EUn ja Singaporen välillä, mutta tämä koskee laajemminkin koko aluetta. Ja kuten esittelijä totesi, tältä pohjalta voidaan tehokkaasti toimia yhteistyössä Singaporen kanssa, vahvistaa poliittista vuoropuhelua ja lisätä yhteistyötä useilla aloilla, ihmisoikeudet, oikeus, turvallisuus, yhteydet, ihmisten väliset yhteydet, tietoyhteiskunta, koulutus, kulttuurivaihdot ja myöskin työllisyys ja sosiaaliasiat. Näin voimme lisätä myöskin tieteellistä ja teknologista yhteistyötä esimerkiksi energian, ympäristön, ilmastonmuutoksen torjunnan alalla, luonnonvarojen suojelu, älykkäät kaupungit ja liikenne. Ja yhteinen komitea, jossa on edustettu ja kummaltakin osapuolelta tullaan perustamaan, jotta voidaan varmistaa se, että sopimuksia pannaan oikealla tavalla täytäntöön. Mukana myöskin prioriteetteja ja suosituksia, jotta voidaan edistää sopimuksen tavoitteita. Ja alueellisesti haluamme edistää alueellista monenvälisyyttä Kaakkois-Asiassa, ja sehän on nyt Singaporen koordinaattorin EUn ja ASEANin välisissä neuvotteluissa arvostamme tätä kumppanuutta ja haluamme, että tästä kumppanuudesta tulee vielä vahvempi. Yhteistyö Singaporen kanssa asian kysymyksissä on ollut erittäin hedelmällistä tähän mennessä. Eli yhteistyö EUn ja Singaporen välillä on jo syvää ja kattavaa. Ja kun katsotaan yhteisiä haasteitamme, niin on mahdollista tehdä vielä enemmän yhteistyötä. Meillä on yhteinen näkemys, sääntöihin pohjautuva monivälinen järjestelmä – Eli kiitos Euroopan parlamentille tekemästäni työstä ja odottelen voimakasta tukea huomisessa äänestyksessä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Eli tämä on aika lupaava alkukeskustelulle. Ja nyt sitten kansanpuolueesta Sean Kelly. Eh, Kiitos puhemies. Kiitokset Davidille ja Lopesille tästä hyvästä työstä. Tämä on kestänyt pitkään, mutta nyt onneksi ollaan tässä ja päästään äänestämään huomenna. Singaporen ja Euroopan unionin välinen kautta välillä on arvoltaan 55 miljardia ja Singaporesta sitten tämä 45 miljardia. Ja siksi tämän vapaakauppasopimuksen aikaansaaminen on oikein hyvä asia ja kiitokset tästä hyvästä työstä komission jäsen Malmströmille. Muun muassa maatalousala hyötyy tästä sopimuksesta suuresti, sillä, sillä varsinkin nyt kun muun muassa brittimaanviljelijät ja irlantilaismaanviljelijät ovat hyvin huolissaan siitä, mitä heidän elinkeinolle tapahtuu Brexitin myötä. Haluaisin myös todeta, että kun poistetaan tulleja ja tullien ulkopuolisia esteitä. Se hyödyttää monia monia yrityksiä ja tämä investointisuojasopimus, joka mainittiin, se on oikein hyvä edistysaskel. Sillä päästään käsiksi näihin, näihin ongelmiin, joita liittyy sijoittajien ja valtion väliseen riitojenratkaisujärjestelmään. Ne ovat nyt takana päin. Ja jos huomenna hyväksymme tämän asian, niin voimme nostaa maljan irlantilaisviskillä. Kiitos. <clears throat> Dziękuję bardzo panu Kelly. Kiitoksia. Ja pitäkää kiinni puheajoistanne. Ja seuraavaksi SND-ryhmästä edustaja Moska, olkaa hyvä. Arvon puheenjohtaja komission jäsen ja jäsenet. Muutama viikko Japanin sopimuksen äänestyksen jälkeen joudumme keskustelemaan strategisen sopimuksen hyväksymisestä. Se on strateginen yrityksille ja kansalaisille ja työntekijöille. Euroopan unioni ei ole enää, tai, tai äh, Yhdysvallat eivät ole enää pääasemassa maailmankaupan alalla ja meidän kolmas mahdollinen tie on tämä, jolla olemme lähtemässä. Tämän kumppanuuden avulla pystymme projisoimaan omat arvomme ja standardimme maailmanlaajuiselle tasolle työntekijöiden suojalausekkeet, kuluttajien suojalausekkeet ja ympäristön suojalausekkeet onnistum, auttavat meitä suojaamaan kansalaisia myöskin maailmanlaajuisella tasolla. Ja Toivottavasti myöskin Singapore hyväksyy mahdollisimman nopeasti ilon yleissopimukset, kuten esimerkiksi se on hyväksynyt jo Pariisin ilmastosopimuksen ehdot. Täytyy muistaa, että yli 90 prosenttia maailmanlaajuista kasvusta tapahtuu rajojemme ulkopuolella. Nämä sopimukset varmistavat meille tärkeän pääsyn kasvun tielle. ASEAN ja Kaakkois-Aasian alue on maailman dynaamisin alue. Se on yhä tärkeämpi meidän tuotteillemme, enkä puhu tässä pelkästään suurista monikansallisista yrityksistä. Yli 80 prosenttia Singaporessa läsnä olevista yrityksistä ovat PK yrityksiä. 30 miljardia euroa liikevaihtoa Euroopasta on peräisin Singaporesta. Singaporen talous on täysin Euroopan taloutta täydentävää. Teollisuus ja maatalousalalla tai millään muillakaan aloilla ei ole konfliktia toimintojemme välillä. Nämä sopimukset ovat perustavanlaatuisen tärkeitä eurooppalaisille työntekijöille ja tuotteita ja palveluita arvostetaan kaikkialla maailmassa. Kansalaiset saavat myöskin parempaa suojelua maailmanlaajuisen, äh, ma- maailmanlaajuistumiskehityksen sivuvaikutuksilta. Kiitoksia. Ja sitten ECR-ryhmästä edustaja Chanak, olkaa hyvä. The EU Singapore. EU ja Singaporen välinen sopimus on esimerkki siitä, miten EU on pystynyt harjoittamaan vapaakauppaa menestyksekkäästi ympäri maailmaa. Kuulimme juuri Japanin sopimuksesta ja näin avataan markkinoita ympäri maailmaa kaikille EUn 28 jäsenvaltiolle. Britannia 45 päivän päästä eroaa EUsta ja tämä muistuttaa minua kaikista näistä valheellisista lupauksista, joita Brexitin edustajat sanoivat. Jotkut sanoivat, että Britannia pitää lähteä EUsta, jotta se pystyy tekemään parhaita mahdollisia kauppasopimuksia kansanyhteisön maiden kanssa, jotka eivät kiinnosta EUta tai, jotka ei, tai joita EU ei pysty tekemään. Ja nyt puhutaan sitten kauppasopimuksesta Singaporen kautta. Se on asianmaa ja kansanyhteisön maa. Olemme tehneet Kanadan kanssa sopimuksia, keskustelemme uuden sellainen Australian kanssa vapakauppasopimuksesta jo. Olemme hyvin pitkällä. Ja sen sijaan, että lähtisimme EU-sta parantaaksemme kauppa suhteita, on selvää, että 29. maaliskuuta jälkeen 27 jäsenvaltiota nauttivat paremmista kauppamahdollisuuksista kansanyhteisön kanssa kuin Britannia monen vuoteen sen jälkeen. James Dyson, Brexitin edistäjä, sanoi, että hän siirtää Singaporeen sitten sähköautotehtaan ja myöskin yrityksen pääkonttori on siirretty Britanniasta Singaporeen. Tämä kertoo kaiken. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Aldesta edustaja Tremorsa señor presidente señora malmstrm kiitos. Niin. Niin haluaisin kiittää martinia ja isturisvaitia tästä hyvästä mietinnöstä. Keskustelimme kansainvälisen kaupan valiokunnassa näistä sopimuksista hyvin kattavasti ja haluan kiittää myös Singaporen suurlähettilästä ja Singaporen hallitusta kärsivällisyydestä. Hyvät kollegat, minä tuen hyvin vahvasti sekä tätä vapaakauppasopimusta että sijoitussuojasopimusta. Kyseessä on win-win tilanne, oikeudenmukainen sopimus molemmille osapuolille, yrityksille ja kuluttajille. EUn ja Singaporen väliset neuvottelut aloitettiin vuonna 2009 ja nyt lähes 10 vuotta myöhemmin ollaan tässä loppusuoralla. Singapore on EUn tärkeä kumppani Aasiassa ja ASEAN-maiden kesken se edustaa jopa yhtä kolmannesta kaikesta EUn ja ASEANin välisestä kaupasta. Ja Singaporessa toimintaympäristöyrityksille on hyvin vakaa ja ennustettavissa oleva. Se on hyvä portti Aasiaan päästä käsiksi muihin kasvutalouksiin, joita alueella on. Näitä sopimuksia voidaan käyttää myös mallina muille sopimuksille, joita ASEAN-maiden kanssa tulevaisuudessa tehdään – ja mitä tulee sitten sijoitussuojasopimukseen, se korvaa 13 kahdenvälistä sopimusta, joita on nyt olemassa yksittäisten jäsenvaltioiden ja Singaporen välillä. Tuomenna, toivottava, huomenna toivottavasti äänestämme näiden modernien sopimusten ja investointi sijoittaja investointituomioistuinten puolesta ja vakaan toimintaympäristön puolesta. Lisäksi mitään sijoittajaan, sijoittajien vastuusiin liittyvää, liittyvää ei tässä sopimuksessa kuitenkaan ole mainittu, mutta tällä pystytään kuitenkin estämään kaksinkertaiset valitukset ja vaateet kauppiaiden kesken. Haluan kuitenkin parantaa vielä läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua eri osapuolten kesken. Hyvät kollegat, kasvu Euroopassa tulee kaupasta eikä kasvavasta julkisesta velasta. Kun ajatellaan nyt Brexittiä, niin monenvälisyyttä täytyy kannustaa, sitä täytyy edistää, meidän täytyy liikkua siihen suuntaan. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja sitten Guesta edustaja Mine, olkaa hyvä. Voorzitter, ik heb drie... Kiitoksia puhemiestä. Hyvä. kolme asiaa tähän Singaporen sopimukseen. Tässä sopimuksessa on kohta, joka liittyy investointivälitys tuomioistuimeen. Tämä nyt on, mitä on nimestä huolimatta. Eli hallitukset voivat tehdä päätöksiä, jotka uhkaavat yritysten voittoja ja tästä sitten viime kädessä maksavat veronmaksajat. No sitten tässä annetaan etuja investoijille, mutta mitään puhetta ei ole kestävyyskriteereistä. Tässä nyt sitten ihmisten ja ympäristön edut ovat ristiriidassa. Ja kolmanneksi, ulkomaiset sijoittajat voivat ostaa valtion obligaatioita ja kriisin aikana investoivat voivat sitten estää julkisen velan uudelleenjärjestelyt. Ja sitten kun ajatellaan ylikansallisia yrityksiä, niin he saavat valtavasti valtaa kansalaisiin nähden. Tätä ei voida hyväksyä. Lähes puoli miljoonaa ihmistä viime viikolla kirjoitti vetoomuksen tätä vastaan. Meidän täytyy estää tällaiset sopimukset. Eli pysäyttäkää ESDS, pysäyttäkää tällaiset kauppasopimukset ja pysäyttäkää monikansallisten yritysten ylivalta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vihreästä ryhmästä edustaja Bytikofer. Herr Präsident, Frau Kommissarin. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. No, hiljaa hyvä tulee, sanotaan saksaksi. No, tässä on todella hiljaa edistyttykin ja Singapore oli hyvin kärsivällinen kanssamme ja onnittelen Singaporea siitä, että se on pystynyt koordinoimaan vuoropuhelua EUn ja ASEANin välillä. Sopimus osoittaa, että Euro, Eurooppa pyrkii tekemään tiivimpää yhteistyötä ASEAN maiden kanssa. Ja meillä pitää olla strategisia kumppaneita. Myöskin ASEANin kanssa haluamme strategisen kumppanuuden, jotta voidaan edistää turvallisuutta myöskin Tyynemeren alueella. Ja sitten yhteydet maiden EUn maiden välillä halutaan vahvistaa ja haluamme monenvälistä yhteistyötä. Ja haluamme myöskin, että sovelletaan kaikkia ihmisoikeuksia ja että poistetaan kuoleman tuomio ja että tuetaan suojellaan ympäristöä. Mutta on myöskin yksi ongelma, investointisuojaohjelmaa ei pitäisi ottaa mukaan, koska kun rahoituskriisi alkoi 2008, EU saan menettelyitä, eli jos valtio ei pysty maksamaan velkaansa ja ne pitää järjestellä uudelleen. Tässä tämä Singaporen sopimuksessa on porsanreikä, kuten saksalaisessa Handelsblattissa tänään kirjoitettiin, IPA ylentää kynnystä, jonka jälkeen investoija voi mennä velkojen toimiin. Eli investoijat, jotka toimivat näiden sääntöjen pohjalta, saisivat edun muihin investoijiin nähden ja sitä ei voida hyväksyä. Ja siksi vaadimme, että IPAsta ei äänestetä huomenna ennen kuin tänä liike, liite 4, joka liittyy valtion velkoon, velkaan, poistetaan. No, Kiitoksia. Oliko työjärjestyspuheenvuoro? No niin, ja sitten EFDD-ryhmästä edustaja Begam. Kiitoksia puhemies. Kollegat, ei voida sallia suuryrityksille toimia valtioiden nimissä. Te katsotte, että haluatte toimia kansalaistenne puolesta ja heitä auttaakseni, niin jos haluatte näin toimia, niin täytyy todellakin toimia riippumattomasti täällä parlamentissa. Ette voi äänestää tämän sopimuksen puolesta. Tämä sopimus on vielä pahin, huonompi kuin SETA ja antaa suuryrityksille toimia alueittemme, kuntiemme, valtioittemme nimissä. Lait, jotka hyväksymme tämän, täällä, ovat arvottomia, koska tällaiset erityistuomioistuimet voivat purkaa ne palasiksi häpeämättömästi. Kollegat, minä uskon kansainvälisesti kansainväliseen kauppaan ja minä tuen sitä aina silloin, kun se tuo konkreettisia etuja yrityksillemme, mutta me emme puhu tässä pelkästään kaupan, kaupasta vaan kahdesta eri sopimuksesta ja ne on erotettava toisistaan. Eli on sijoitussuojasopimus, joka antaa yrityksille eh, nostaa kanteita eh, valtioita vastaan ja niin sitten on vapaakauppasopimus, joka koskee vain vientiä ja tuontia. Tämä jälkimmäinen on ilman muuta positiivinen meidän taloudellemme. Se auttaa meitä laajentumaan sellaisille markkinoille, jotka ovat vahvassa kasvussa, eli Aasian markkinoille. Ja senlaisen sopimuksen tukemisessa ei minulla ole ongelmia, mutta haluaisin kuitenkin alleviivata, että nämä neuvottelut on käyty tietyllä tavalla vailla avoimuutta. Komissio on informoinut parlamenttia jo sovituista asioista, esimerkiksi ma- maantieteellisten merkintöjen suojaamista, suojaamisesta, jos otan nyt yhden esimerkin. Mutta jos puhutaan sitten sijoitussuojasopimuksesta, niin sitä vastustamme. Siellä on tällainen erityistuomioistuin, joka antaa mahdollisuuden Eh, viedä eteenpäin vain monikansallisen yritysten asiaa. Me olemme tiukasti sitä vastaan, olimme sitä vastaan jo aikaisemmin ja jatkamme taisteluamme sitä vastaan. Ja tämän takia kansalaiset ovat meidät tänne äänestäneet. Kiitoksia ja ENF-ryhmästä edustaja Jami, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, niin kyllä kaupan lisääminen tuntuu olevan nyt komission missiona joka aiheessa. No, mitä tapahtuu maiden rajoille? Mitä tapahtuu tulleille? Tämä Singaporen kanssa solmittava sopimus, sehän vain edistää vapaakauppaa maailmassa nyt ja tulevaisuudessa. Mutta mitä tapahtuu meidän satamillemme, meidän rajoillemme, mitä tapahtuu Tyyneltä mereltä tulevalle tuleville äh, kuljetuksille tänne Eurooppaan. Tämä on vaarallista. Tämä on vaarallista eurooppalaisille kuluttajille, ranskalaisille kuluttajille. Äh, he eivät pääse enää nauttimaan eurooppalaisista äh, hyödyistä. Ei siitä kannata enää puhua. Se loppuu aivan, aivan kuin seinään. Ja tässä ajetaan vain kansainvälisten suuryritysten etuja. Mitä tapahtuu ihmisoikeuksille? Singapore, Singapore on veroparatiisi. Komissiota se ei näytä kiinnostavan pätkän vertaa. Ei Ranska eikä Eurooppa pysty vastaamaan näihin haasteisiin, joita kansainväliset suuryritykset nyt meille asettavat. Tällainen ultraliberaali politiikka, sitä ajetaan nyt kaikilla, kaikin keinoin ja kansalaiset eivät halua sitä enää. Me haluamme olla täällä omalla alueellamme, me haluamme käydä täällä kauppa, se riittää, siinä kaikki. Ja siihen täytyy pyrkiä, sitä täytyy puolustaa. Meidän täytyy taistella tällaista eurooppalaista globalistista politiikkaa vastaan. Kansalaiset haluavat sitä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Olive Gistrot, rouva, olkaa hyvä. Er- Kiitoksia, puhemies. Puhun nyt vain muutamasta asiasta. Ensinnäkin tämä sopimus, joka nyt on neuvoteltu tuomioistuimen päätöksen jälkeen, siellä on tiettyjä vastuukysymyksiä, joka on hyvin modernia. Ja tästähän me sitten huomenna äänestämme. No vapaakauppasopimus. Singapore on tunnustanut ILOn työehdot ja on sitoutunut ratifioimaan ne. Ja tämä on meidän etujemme mukaista. Tämä on meille, komission jäsen, tämä on meille voitto. Ja sitten investointisuojasopimus. Me olemme sopineet liberalismista ja tästähän vuosikausia on puhuttu parlamentissa. Ja se on vihdoinkin saatu paperille ja Singapore on tämän hyväksynyt ja tämäkin on meille myönteistä. No sitten Singapore on osa ASEAN-aluetta. Ja kiitoksia tästä yhteistyöstä. Kiitos. Bardzo proszę pani posłanka Karolina Gra. Ja seuraavaksi sitten Galas van de Heinz, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Komissio usein on puhunut vapakaupasta, ja, mutta sitä saadaan edelleen odottaa. Tällä kauppasopimuksella harjoitetaan edelleen politiikkaa, josta hyötyvät suuret konsernit. Kestävyys, työntekijöiden oikeudet, ympäristöstandardit on asetettu sitten erittäin pieneen ne on laitettu hyvin pienen rooliin. Singapore ei vielä ole ratifioinut ja pannut täytäntöön työsopimusta, mutta tätä ei tässä tekstissä mainita. suojajärjestelmä on kyllä parannus, mutta kun ajatellaan perusongelmaa, niin mikä ei ole muuttunut. Ulkomaisilla investoijilla on etuoikeuksia kansallisiin investoijiin nähden. Ja tämä ei mielestäni ole hyvää kauppaa. Me valiokunnassa puhumme tätä sopimusta ja myöskin investointijärjestelmää vastaan. Pan poseł Jan Zahrad. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zahradila. Předsedající, pani komisařko. Puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Olen istunut täällä parlamentissa jo kolmatta kautta ja muistan kuinka kauan meillä meni siihen, että päästiin tähän kohtaan matkaamme, koska erityisesti EUn ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus on ollut pöydällä jo ensimmäisellä mandaatilla. Nyt olemme pääsemässä tämän tien loppuun. Voimme onnitella itseämme. Singapore on yksi maailman teknologia- ja logistiikkahubeista koko maailmassa ja ainakin Kaakkois-Aasiassa. Ja on hyvä asia, että EU on nyt maailman kaupan vapauttamisen etulinjassa. On hyvä, että meillä on tämän tyyppinen sopimus jo Japanin kanssa ja nyt meillä on vielä yksi työ tekemättä, eli samanlainen sopimus Vietnamin kanssa. Toivottavasti pääsemme senkin loppuun tämän mandaatin aikana. Kiitoksia. Ja nyt sitten Shaake, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitos puhemies. Komission jäsen Malmström, hyvät kollegat. Kauppa on käyty vuosisatoja ja hyvin pitkiä matkoja erilaisin liikennevälinein maailman joka kolkkien välillä. Nyt digitalisaation myötä myös palveluja voi tarjota missä vain. Australialainen tulkki tai kääntäjä voi kääntää vaikka ranskalaista kirjaa ja ohjelmistokoodari Intiassa voi työskennellä vaikkapa brasilialaiselle yritykselle. Selvästikään EU tai me emme luo kauppaa, mutta se mitä meidän tulisi tehdä ja mitä voimme tehdä on, että meillä on, on varmistaa, että meillä on oikeudenmukaiset säännöt, ennustettavissa olevat säännöt maailman kauppaan. Ja EUn täytyy tässä varmistaa, että me toteutamme korkeampia standardeja, jotka hyödyttävät meitä. Presidentti Trump muun muassa on näyttänyt meille hyvin selvästi, mikä se vaihtoehto on. Jos sääntöjä ei kunnioiteta, silloin se vahingoittaa markkinoita ja ihmisten elinkeinoja. Minusta on vähän ironista kuulla kollegoilta kiihkeää kritiikkiä, ei niinkään kauppaa kohtaan, vaikkapa Kiinan kanssa käytävää kauppaa kohtaan, vaan enemmänkin kaupan sääntöjä kohtaan. Niitä sääntöjä, joita yritämme tässä luoda – olen iloinen, että jotkut osoittavat johtajuutta tässä asiassa, muun muassa siksi, että singaporelaiset, joiden kanssa olemme nyt neuvotelleet jopa kymmenen vuotta, Singapore on suuri keskus kaupalle ja palveluille, ja se on portti Kaakkois-Aasian alueelle ylipäänsä. Tämä sopimus ei tee singaporelaisista eurooppalaisia, emmekä mekään kopioi heitä. Kuten aina, me olemme vastuussa siitä, että luomme itse omat lakimme ja noudatamme niitä. Ja olen iloinen nähdessäni, että olemme pystyneet vakuuttamaan singaporelaiset korvaamaan heidän vanhat 13 sijo- sijoittajasuojasopimustaan uudella sijoitussuojasopimuksella, johon sisältyy tämä investointituomioistuinjärjestelmä. Me halusimme sitä, se takaa suuremman läpinäkyvyyden. Me meillä on edelleen valta luoda sääntelyä, siinä on myös valitusmekanismi ja kansalaisyhteiskunnallakin on rooli. Eli jos ette pidä ISDSstä, niin silloin teidän tulisi tukea tätä modernia sopimusta Singaporen kanssa. Yhdessä me voimme lähettää viestin aikana, jolloin kansallismielisyys, populismi ja muut tällaiset ovat nousussa. Meidän täytyy tukea johtajia, jotka tukevat läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja sääntöihin perustuvaa kauppaa. Kiitoksia. Ja sitten Emmanuel Morel. Kiitoksia puhemies. Vapakauppasopimuksia tulee toistensa jälkeen, ne ovat hyvin samankaltaisia. Niitä tehdään yhä tiivimpään tahtiin, lähes järjettömän tahtiin, ja siellä aina noudatetaan samaa logiikkaa. Eli annetaan etuja aina pääomalle tai jättiyrityksille – palkansaajien ja kuluttajien kustannuksella. Eli tässä sopimuksessa nyt ei ole mitään uutta, ei mitään sitoumuksia ympäristöasioissa ja sitten yksityisiä tuomioistuimia, jotka tukevat yrityksiä ja sitä koittaa haetaan valtioille. Ja sitten investoijat saavat oikeuksia, mutta mitään velvollisuuksia heillä ei ole. Nyt puhutaan Singaporesta ja sanotaan, että meillä on paljon yhteisiä arvoja. No ei kyse ole mistään rauhallisesta demokratiasta, vaan se on autoritäärinen järjestelmä. Ja tässä on paljon ristiriitoja. Kyse on myöskin, se on tunnettu veroparatiisi. Ja tässä on suuri ristiriita Euroopassa, kun sanotaan, että me haluamme torjua veronkiertoa ja samalla sitten ilolla teemme sopimuksia tällaisen valtion kanssa. No, komissio sanoi, että tämä on paras mahdollinen sopimus, mutta mielestäni tässä on kyllä vielä aika paljon tekemistä. Van... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Jadot. President, euh, Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Komission jäsen, te olette ylistäneet ihan syystäkin tässä nyt Singaporen dynaamista taloutta, mutta yhtä asiaa ette ole ylistäneet Singaporessa ja se on lehdistönvapaus ja demokratia. Ja ihan hyvästä syystä, koska tämä investointi sopimus, sijoitussuojasopimus syö tätä demokraattista järjestelmää. Miten te ette nähde, näe sitä? Populismin nousu, nationalismin nousu, se on edistänyt, työntänyt meitä kohti tämä tyyppistä järjestelmää, jossa kansalaiset ovat suuryritysten armoilla. Tällaiset investointituomioistuimet, joihin nämä suuryritykset jotka, joita Sy- Singaporessa on tuhansittain, ne, ne eivät ajattele kansalaisia, eivätkä julkisia palveluita. Ne eivät ajattele ää, äh, sitä, miten yhteiskunta selviää. Se kaikki syö demokratiaa, yhteiskuntaa olkaa hyvä, hyvät kollegat, ja torjukaa tämä investointisuoja, sijoitussuojasopimus. Me emme, emme voi jatkuvasti pelata näiden suuryritysten pussiin. Meidän täytyy, me emme voi enää tukea tällaisia autokraattisia järjestelmiä. Se ei ole eurooppalaista. Thank you so much. Your message is clear. Kiitoksia, tämä tuli selväksi. Ja seuraavaksi sitten The Earl of Dartmouth mr president it's very good that somebody else is passionate about a trade agreement. Kiitoksia puhemies. Hyvä, että joku muukin on innoissaan tästä asiasta. No, Singaporehan on menestystarina. Singaporella on nyt suurempi PKT kansalaista kohden kuin Saksalla. Singapore ei ole, toistan, ei ole osa suurta kauppablokkia. Ehkäpä britit, jotka haluaisivat jäädä EU-hun väärässä kun ovat, ehkä hekin tunnustavat tämän. Ja haluaisin vastata kommentti, joka täällä estettiin aiemmin. Nyt allekirjoitetaan sopimus 45 vuotta sen jälkeen, kun Britannia liittyi EU-hun alun perin. Eli EUn menetelmä tehdä näitä kauppasopimuksia. Se on vähän tällainen tanssi tähtien kanssa tyyppinen lähestymistapa, eli hitaasti, hitaasti, nopeasti, nopeasti, hitaasti. Tullit lakkautetaan laajalta rintamalta erilaisia tavaroita ja EUn ja Singaporen välille – tulee myös tutkintojen, ammatillisten tutkintojen vastavuoroista tunnustamista, mutta mitä tässä ei vaadita, on se, että ihmisten pitäisi päästä liikkumaan vapaasti. Ja tämä näyttää taas jälleen kerran sen, että vapaa kauppa ja vapaa liikkuvuus voivat olla ja ovatkin aivan täysin erillään. No sitten Brexit. EU on antamassa Singaporelle nyt luvan lakkauttaa nämä tullit, mutta samaan aikaan EU kalistelee sapeleita <laughs> Britannian suuntaan ja haluaa luoda kovan rajan. EU haluaa liberalisoida, vapauttaa kauppaa ja palveluita Singaporen kanssa, mutta samaan aikaan se lietsoo pelkoa siitä, että miten käy Briteille ja brittien palveluille. Ehkäpä eräänä päivänä EU voi osoittaa samaa hyvää tahtoa, kaupallista järkeä myös Britanniaa kohtaan, jota se nyt osoittaa Singaporea kohtaan. Mutta täytyypä sanoa, että on luultavaa, että se päivä koittaa vain, kun nykyinen neuvoston puheenjohtaja herra Donald Tusk löytää sen oman erikoisen paikkansa helvetissä. Herra Tuskin suunnitellut asenteelliset, myrkylliset solvaukset eivät saavuta mitään ja poliitikon ei kuuluisi puhua niin, eikä siitä ole mitään apua. Niin täällä oli komission edustaja paikalle. Toivon, että allekirjoitatte samanlaisen sopimuksen sitten Britannian kanssa kuin nyt Singaporen kanssa. Kiitoksia ymmärryksestänne ja siitä, että kuuntelitte. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Lancini. Presidente, abbiamo... Kiitoksia puhemies. Kuuntelimme, kuinka hieno ja hyödyllinen tämä vapaakauppasopimus Singaporin kanssa voi olla. Tämä kuulostaa uskomattomalta minusta, koska aina kun tällainen sopimus, investointisopimus esimerkiksi neuvotellaan, niin aina näyttää, että kaikki on meidän edun mukaista, mutta todellisuus on se, että tämä äh, on äh, neuvoteltu tämä sopimus aikakaudella, joka ei vastaa enää tämän päivästä todellisuutta. Singapore on Kaakkois-Aasian tärkeä keskuspiste, mutta tässä on se vaara, että aivan muut toimijat keräävät sitten tämän sopimuksen hyödyn kuin Euroopan unionin. Tilastot osoittavat, että Singapore on kolmanneksi tärkein väärennettyjen tuotteiden alkuperämaa maailmassa. Ja Italian teollisuus esimerkiksi on yksi pääuhreista. Meillä on vaarana nyt, että avaamme ovet väärennetyille indonesialaisille, kiinalaisille, ties minkä maalaisille tuotteille, halpahintaisille tuotteille. Ja myöskin maantieteelliset alkuperämerkinnät aihe, antavat epäilyn aihetta. Ei ole minkäänlaisia rekistereitä esimerkiksi. Meidän maantieteelliset merkinnät eivät tule automaattisesti suojeluksi, vaan eurooppalaiset toimijat joutuvat aktivoimaan sitä koskevat menettelyt itse. Myöskin äh, rahoituspalveluiden sujuvoittaminen on yksi sopimusten mahdollisista tavoitteista. Ja tietyt äh, riippumattomat arviointielimet ovat sijoittaneet Singaporen maailman äh, harmaille veroparatiisialueiden listalle. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Kiitoksia. Sitten McAllister, olkaa hyvä. Herr Präsident, meine sehr geehrten... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Yksi ulkopoliittinen huomio. Usein täysistunnossa on puhuttu siitä, että meillä on nyt monenvälinen sääntöihin pohjautuva vapakauppajärjestelmä, johon kohdistuu nyt paineita ja että yhteiset saavutukset on asetettu kyseenalaiseksi. Ja tästäkin syystä investointisuojasopimus EUn ja Singaporen välillä mielestäni tulee juuri oikeaan aikaan. Tässä on muutakin kuin taloutta. Tämä on voimakas merkki kansainvälisestä järjestelmästä, jossa yhteistyö ja monenvälisyys ovat keskeisiä ja niitä tulee edistää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Schuster. E Kiitoksia. EU-salan ylpeitä siitä, ettei meillä ole vain vapaa kauppaa, vaan myöskin arvoihin pohjautuvaa kauppaa. Ja arvoihin pohjautuvaan kauppaan kuuluu tietysti se, että me, kuten kauppakumppanimme, takaamme työntekijöiden oikeuksia. Ja siksi kaikissa neuvotteluissa korostetaan sitä, että kaikki ILOn sopimukset pitää ratifioida ja panna täytäntöön. Singapore on tästä kieltä, kieltäytynyt. Saimme ministeriltä kirjeen, joka osoittaa, että Singapore ei aio muuttaa toimintaansa. Tätä me emme voi hyväksyä. Ja kauppa suhteet EU-hun ovat sellaisia, että niissä täytyy taata minimioikeudet työntekijöille. Kyse on myöskin siitä, että suljetaan pois se, että palkka polkumyynnistä tulisi kilpailuetu. Kyse on myöskin uskottavuudesta, eli jos haluamme pysyä uskottavina, niin meidän tulisi torjua tämä Singaporen sopimus. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Etheridge. Thank you. How brilliant. Kiitos. Hienoa, että kaikki ovat innoissaan kauppasopimuksesta, dynaamisen, alhaisen verotason, globaalin saari talouden kanssa. Se on ihan hienoa ja hyviä uutisia teille. Toinenkin on tässä. Toinenkin alue on tässä ihan lähellä, jonka kanssa voitte tehdä sopimuksen, kun heräätte todellisuuteen, kun Britannia lähtee EUsta. Öö, Singapore. Singapore on valmis tekemään meidän kanssamme sopimuksen, koska se on tällainen äh, hieno saaritalous. Ja varmasti me saamme Singaporen kanssa aikaan sopimuksen paljon nopeammin kuin te. Tällainen monoliitti, jolta kesti lähes vuosikymmenen saada sopimus aikaan. Me saamme sopimuksen aikaan, jolla palveluita ja tavaroita äh, kaupataan maidemme välillä ilman turhia sääntöjä, joiden laatiminen kestää vuosikymmenen. Samanlaista innostusta odotan sitten sopimuksesta Britannian kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi Kolumbia. Monsieur le Président. Puhemies, Singaporen sopimus on jo askel lähemmäs Kiinaa. Singapore, joka etosi Malesiasta 50-luvulla, ja sen väestöstä yli 60 prosenttia kiinalaisia ja se on Kiinan alusmaa. Yli 65 prosenttia Singaporin viennistä koostuu Kiinasta peräisin olevista tuotteista, jotka sieltä lähetetään eteenpäin. Eli näin Kiinalle annetaan pääsy markkinatalouteen, mikä sinänsä ei ole paha asia, mutta tässä avataan ovi vakaville epätasapainoille, jopa kohtalokkaille, kun ajatellaan eurooppalaista taloutta – ja tuotteiden määrää ja laatua ja niiden valmistuksessa ei ole käytännössä noudatettu mitään sääntöjä. Ja me tiedämme myöskin salaista pankkitoimintaa Singaporessa, joten meidän olisi syytä olla huolissaan, varsinkin meidän pitäisi torjua tämä sopimus ja meidän tulee suojella Euroopan ja Ranskan talousetuja. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Salafranca. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Haluaisin onnitella esittelijöitä. Täällä on jo korostettu, kuinka strateginen tämä Singaporen sopimus on. Sehän on kaikkein tärkein kauppakumppani EUlle Kaakkois-Aasiassa ja alueen kolmanneksi tärkein viejä Kiinan ja Japanin jälkeen. Mutta haluaisin vielä korostaa, niin kuin muutkin kollegat, että meidän täytyy edistää sääntöihin pohjautuvaa vapaa kauppaa nyt protektionistisina aikoina. Haluaisin kiittää komissiota erinomaisesta kauppapolitiikasta. No, tietysti nämä olisi voitu solmia jo aikaisemmin nämä sopimukset, mutta kuten komission jäsen Malmström sanoi, niin näinä aikoina, globalisaation aikoina, kyse ei ole vain tuonnista ja viennistä, vaan monimutkaisista tuotantoketjuista, joissa raaka-aineita valmistetaan ja viedään ympäri maailmaan. Tämä antaa enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja myöskin yrityksillemme. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Curtin Darling. Thanks very much, President. Singapore... Paljon kiitoksia puhemies. Singapore on Euroopan luotettu ja strateginen kumppani on aivan oikein, että syvennämme suhteitamme siihen. Euro, Euro, EUlle Tämä on ensimmäinen sopimus asian alueen maan kanssa ja tämä toimii mallina muille. Kauppa on ihmiskehityksen pohja, mutta ne ei, kauppasopimukset eivät ole itsessään hyvä asia, jos sen ehdot hyödyttävät vain harvoja. Nämä vapaakauppasopimukset ja sijoitussuojasopimukset luovat kehyksen, mutta on tärkeää, että työsopimuksia esimerkiksi ei jätetä sijoitus, sijo, kansainvälisten sijoittajien etujen varjoon. Erityisesti, erityisesti ammattiliittojen edustajan ja kauppaoikeuden tai työntekijöiden oikeuden puolesta taistelijat kärsivät. Kiitos, niin, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Vihdoinkin olemme tämän prosessin loppuvaiheessa ja huomenna toivottavasti Euroopan parlamentti hyväksyy tämän sopimuksen. Periaatteessa sopimus on valmiina jo vuosia, mutta päätimme, että selvitämme tiettyjä asioita EU-tuomioistuimessa. Ei ole mitään sopimusta, jota olisi käsitelty niin intensiivisesti parlamentissa ja tuomioistuimessa. Ja teemme nyt sen, mitä on tehty Japanin ja Kanadan kanssa ja monien muiden kanssa haluaisimme tehdä, eli sääntöjä maailmanlaajuiseen kauppaan, jotta suurin ja voimakkaan ei aina voita, niin kuin monet ovat todenneet, vaan että oikeus voittaa ja että meillä on selkeät puitteet kauppasuhteille. Ja siksi kysyisin niiltä kollegoilta, jotka torjuvat tämän sopimuksen, eli oliko mitä hyvää on siitä, jos tätä sopimusta ei solmita. Monia sivu, mahdollisuuksia menee sivusuun, emme pääse markkinoille. Me emme paranna mitään, jos tätä sopimusta ei hyväksytä, ja siksi pyytäisin kaikkia kriittisiä kollegoita vielä miettimään kantansa uudelleen huomisen mennessä. Kiitos. No, Kiitoksia, ja seuraavaksi Silva Pereira. Kiitos puhemies hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Euroopan parlamentin pitäisi heti äh, hyväksyä nämä kolme tärkeää sopimusta Singaporen kanssa. Nyt niistä vihdoin päästään äänestämään. Tämä kumppanuus- ja yhteistyösopimus on tärkeä, koska se on strategisessa mielessä tärkeä meidän valtioidemme välisille suhteille. Ja sijoitussuojasopimus pitää hyväksyä, koska se on jälleen uusi askel eteenpäin siinä, kun pyritään poistamaan kahdenväliset äh, välimiesmenettelyt ja sitten vapaakauppasopimus pitää hyväksyä, koska se edistää kauppaa ja luo suhteita tärkeään kumppaniin Kaakkois-Aasiassa. Ja lisäksi se edistää kestävää kehitystä. Ja koska Singapore on sitoutunut ratifioimaan ILOn yleissopimukset.